Thank you, colleagues, for your understanding. Kiitokset kollegat. Kuten sanoin aluksi, me odottiimme puheenjohtajakokouksen päättymistä ja se on lähes päättynyt. Mutta minulla on kaksi työjärjestyspyyntöä